Sitten äänestykset, sinällään ihan lyhyt äänestysistunto. Ensinnäkin Moraisen mietintö. Ajoneuvon rekisteritieto koskee automaattinen tietojenvaihto Latvian kanssa. Yksi äänestys, nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Roa Griisbekin mietintä syyttömyys, olettama ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ensinnäkin ryhmä 1, tarkistus 52 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ryhmä 2 raukea näin ollen ja nyt komission ehdotus. Äänestyksessä äänet puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselma esitys, nimenhuutoäänestyksen niin äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rova Fordin mietintö, henkilön suojaimet. Ensimmäinen ryhmä, tarkistus 158, hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ryhmä kaksi raukeaa ja nyt komission ehdotus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuuto niin äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rova Stylerin mietintö, kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet. Ensin ryhmä 1, tarkistus 203, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Komission ehdotus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lainsäädäntö, päätöslauselma, nimenhoitoäänestyksen niin äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi herra Lopez Isturith Whitein mietintö köysiratalaitteisto't. Teksti ryhmässä yksi, tarkistus 148 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi päätöslauselmat, delegoidun säädöksen vastustaminen, yleinen etuusjärjestelmä päätöslauselma esitys ensin. Se on EUn GUE-ryhmästä äänestyksenä Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. For the, for the next report. Sitten seuraava mietin tai päätöslauselma, joka liittyy telekonisäädöksen vastustamiseen, viljapohjaisten valmisruokien ja lastenruokien koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevat erityisvaatimukset. Ennen kuin äänestytään, edustaja Chris Taylor haluaisi puhua enivaliokunnan puolesta. Olkaapa hyvä. Eh, um, this uh, vote comes down to whether tässä on kysymys siitä, että haluammeko jatkaa ylipainoisuutta vai haluammeko suojella tulevia sukupolvia. Ja komissio haluaisi jatkaa, että 30 prosenttia energiasta vauvaruista tulee sokerista. Mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää ja maailman terveysjärjestö suosittelee, että sokerin saatia pitäisi rajoittaa vähemmän kuin 10 prosenttiin koko energian saarista ja vähempään kuin 5 prosenttiin, kun puhutaan terveyshyödyistä. Joten komission pitäisi tässä nyt palata lähtöruutuun tämän ehdotuksen kanssa ja sen pitäisi olla WHOn suositusten mukainen niin, että kaikilla Euroopan lapsilla olisi terveempi tulevaisuus. Minä pyytäisin, että äänestäisitte puolesta. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Taylor. Komission jäsen Kanjetti, olkaa hyvä. Thank you, thank you chair, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet delegoidun säädöksen hyväksyminen viivästyksettä luopuisi tai päättäisi epävarmuuden. Delegoitu säädös asettaisi selkeät säännöt toimijoille ja viranomaisille ja mahdollistaisi, että valmistajat voisivat ottaa huomioon tulevaisuuden erityisesti merkintävaatimukset. Yksiköt ovat antaneet jo suostumuksen konsultoida elintarvikevirastoa 2016 vuoden alkupuolella kokopanovaatimusten vaatimusten kokonaisuudesta näille elintarvikkeille ja lastenruuille mukaan lukien sokeritasojen noudattaminen ottaen huomioon viimeisen tieteellinen näyttö. IFEn lausunnon perusteella komissio pystyy arvioimaan kokoonpano koostumusvaatimukset näille elintarvikkeille. Kiitos komission jäsen. Nyt kollegat toimittamme äänestyksen. Tarkistus kaksi, äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Paragraph 3. Kohta kolme, alkuperäinen teksti, kättä nostamalla nyt puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta neljä, alkuperäinen teksti. Ette ole ihan varma, vai voimme tarkistaa kohdan kolme. Äänestys alkaa. päättyy. ylättyy Kohta neljä alkuperäinen teksti, kättä nostamaan äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. ylätty Tarkistus kolme. Ei sama Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaa. Tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Joran tasokappale ei alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. tosokappale F kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. kappale G, alkuperäinen teksti, nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. kappale J puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Kolumbian rauhanprosessi, päätöslauselma, yhteinen päätöslauselma, tämä on muuten viimeinen, eli päätöslauselma, kättä nostamalla äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kiitoksia kovasti kollegat. Äänestykset on toimitettu. Nyt seuraavaksi äänestysselitykset.